Comunico di aver ricevuto dal gruppo dell'Alleanza dei Democratici dei... ALDE-ryhmän nimissä ähm, ilmoitan seuraavasta nimetyspyynnöstä teollisuus, tutkimus ja energia valiokuntaan Silvana Kohmerin äh, nimitetään varsinaiseksi jäseneksi Jorgo Chatsimarkaakisin tilalle. Sitten viimeinen